No problem. Good afternoon, everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Jatketaan valiokunnan kokousta. Meillä on vain yksi kohta esityslistalla. Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma vuosiksi 2014-2020. Ensimmäinen keskustelu. Annan heti esittää esittelijälle, kollega Stolojanille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Uh, president. Kiitos puheenjohtaja. Okei. Okay. No, thank you. I will start, uh... Kiitos. Lähtisin liikkeelle tämän ohjelman sisällöstä ensin. Komissio on ehdottanut ohjelmaa 58 miljoonaa euroa kolmelle yksityiselle järjestölle. Kansainvälisen tilinpitistandardikomitean säätiö ja julkisen edun valvontalautakunta 2,3 miljoonaa ja lisäksi vielä Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoantava ryhmä. 23,5. Ensimmäisen järjestön on tarkoitus katsoa julkisen edun kannalta, miten voidaan kehitellä, kehitellä kansainvälisiä raportointistandardeja ja kansainvälisiä tilintarkastajien standardeja. Nämä järjestöt myöskin keräävät varoja, jotta rahoitettaisiin – kansainvälisten standardien luojien toimintaa. Kolmas järjestö, Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoantava ryhmä, omaa kaksi tehtävää tai roolia. Tarkoituksena on antaa komissiolle lausuntoja siitä, onko tietty tilinpäätösstandardi tai siihen liittyvä tulkinta sellainen, jota tulisi tukea, sopiiko se unionin lainsäädäntöön – ja antaa varassa vaiheessa teknistä tietoa, kun luonnostellaan tilinpäätöstandardeja. Eli proaktiivisesti jo toimia. Miksi unioni sitten pitää yhteisrahoittaa näitä järjestöjä? Globaalit pääomamarkkinat vaativat tilinpäätös- ja tilintarkastussääntöjen yhdenmukaistamista maailmanlaajuisella tasolla. Tämä on myöskin tärkeää, jotta saadaan integroidut rahoituspalvelumarkkinat unionissa. G20-ryhmä on ajanut kansainvälisiä standardeja ja rahoitusmarkkinoiden kriisi on esittänyt tilinpäätös- ja tilintarkastussääntöjen – merkityksen ja näin ne ovat tulleet poliittiselle agendalle. Eurooppa tarvitsee enemmän vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä standardointityössä, jotta sen ääni tulisi kuuluviin. Kansainväliset tilinpäätös- ja tilintarkastussäännöt on kehiteltävä avoimella ja demokraattisesti tilivelvollisella tapaa prosessin kautta. Mm sekä kansainvälisten standardien luojien että Euroopan etuja ajavien pitää huolehtia siitä, että toimitaan riippumattomina ja luoden samalla korkeatasoiset standardit ja oma vaikutus näihin standardeihin terveeltä taloudelliselta pohjalta, jotta voidaan hoitaa julkisen edun tehtävää pitkällä aikavälillä. Sitoumukset ensimmäisen ohjelmointikauden aikana 2009-2013. Kaiken tärkein sitoumus on täytäntöönpanna hallinnon uudistusta näiden järjestöjen tasolla, jotta osakkaat voivat luottaa todella toimintaan, standardien laatuun, joita on kehiteltävä tavalla, joka on sillä että se ottaa huomioon julkisen edun riippumattomana ilman eturistiriitoja. Komission henkilöstön työasiakirja ex ante arviointi ohjelmasta, jolla tuetaan erityisiä toimia tilinpäätös- ja tilintarkastusalalla, esittelee hallinnon uudistusasiat under debate. Aiheet, joista keskustellaan tällä hetkellä ensinnäkin. Pitkän aikavälin investointi on johtanut siihen, että komission toivotaan tukevan sitä, miten tehokkaasti tilinpäätön ja tilintarkastussääntöjen tukeminen toimii. Ajat vähitellen IFRS-standardeja ja EUn lainsäädännön vaatimuksia. Nyt esitetään, että johdonmukaisuutta puuttuu siinä, miten yritysten pitäisi EUn yritysoikeuden mukaan huolehtia tilinpäätöksestä ja miten pitäisi toisaalta priorisoida neutraalisuutta IFRS-standardien osalta. Varovaisuus ja neutraalius siis periaatteina. On tärkeää huolehtia siitä, että nähdään, mitä voittoja ei ole toteutunut, ja voidaan antaa tietoa, jotta yrityksen johto voi toimia vastuullisena. Kysyinen investoija esittää, että ne järjestelmät, joita toteutetaan Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvontavan ryhmän on epäonnistunut ja komission kanta EFRAGista ja IASBstä on seuraavanlainen. EUn rahoitus ja uusi valvontarakenne huolehtii siitä, että julkinen etu on edustettuna EFRAGissa ja IASBssä. Olen keskustellut myös olen ollut myös kansainvälisen tilinpäätöstandardikomitean säätiön yhteydessä, ja heillä on tietenkin toisenlainen kanta verrattuna siihen tietoon, jota on saatu täältä investoijien ryhmältä. Oikeastaan tällainen varovaisuus ja neutraaliuskysymys on tällaista konseptuaalista liittyen asiakirjoihin ja niin edelleen. Ja tämä prosessi on edelleen käynnissä. Näistä syistä tämä on kysymys, joka on keskustelun kohteena. Miten pitkälti EU voi vaikuttaa kansainvälisiin tilinpäätös- ja tilintarkastussääntöihin – Kansainvälinen tilinpäätöstandardilautakunta on standardointiprosesseissa mukana ja keskustelua käydään totta kai siitä, miten Euroopan unioni pystyy vaikuttamaan tähän standardointiprosessiin. Omaamamme konseptin mukaisesti. Toinen kysymys riittyy siihen, mitä olemme oppineet iässästä, eli tästä asetuksesta. Tutkimus on käynnissä ja tulokset raportoidaan ensi vuonna. Siksi emme voi ottaa tällä hetkellä huomioon sitä, minkä tulaisi olla johtopäätös tämän ohjelman kannalta tuon arvioinnin perusteella. Monet kysymykset liittyvät suoraan asetusehdotukseen, esimerkiksi taloudelliset määräykset. 58 miljoonaa euroa on tässä – kyseessä ja tämä summa on totta kai varauksessa. kunnes tiedetään, sopiiko se monivuotiseen rahoituskehykseen 2014-2020. Me emme oikeastaan tiedä vielä tarkkaan, missä rahoituskehyksissä toimitaan sen jälkeen, kun neuvottelut on saatu päätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Ohjelman täytäntöönpanosta vielä. Artikla 7 tässä ehdotuksessa, asetusehdotuksessa. Me haluamme, että vuosittainen työohjelma, joka komissiossa hyväksytään, perustuu myös niihin analyyseihin, joita on tehty aikaisemmista työohjelmista. Mitä arviointiin sitten tulee? Komissio on ehdottanut arviointikertomusta viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun ohjelma päättyy, siis tarkoitan nyt vuoden 2014 loppua. Viimeistään vuoden 2014 lopussa komission on tarkoitus esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle – kertomus siitä, mitä muutoksia ohjelmiin tarvitaan. asetuksen tarvittavista muutoksista. Ehdotamme myös tämän vuoden marraskuuhun loppuun mennessä, ottaen huomioon myös tämä tieto jonka saamme Euroopan komissiolta, että komission jäsen Barnier nimittää Philip Maistatin erityisneuvonantajaksi, jotta voidaan vahvistaa EUn roolia standardointiprosessissa, jonka tulisi olla korkealaatuista. Tämä erityisneuvonantaja on saanut tehtäväkseen esitellä lopulliset suositukset siitä, miten prosessia voitaisiin parantaa. Nämä suositukset esitetään komission jäsen Barnierille ja valtiovarainministereiden kokoukseen lokakuussa 2013. Tietenkin olotamme komissiolta myös, että kertomus saadaan Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon. liittyen siihen, mitä meidän pitää tehdä, jotta tätä ohjelmaa voidaan käyttää, jotta päästään niihin tavoitteisiin, jotka käyvät ilmi näistä suosituksista. Lisäksi olisi ehkä hyvä, jos komissio voisi tavalliseen tapaan raportoida ohjelman puolivälissä. Ei enempää puheenjohtaja. Oikein mielelläni kuuntelen kollegoita. Ja haluaisin vielä painottaa yhtä seikkaa. Keskusteluja käydään ja, olen, käydään ja olen näistä keskusteluista lukenut paljon ja meillä on asetusehdotus, joka on ohjelma, jonka kautta yhteisrahoitetaan kolmea järjestöä, jotka eivät ole voittoa tavoittelevia. Tietenkin nämä keskustelut ovat tärkeitä. Mutta toisaalta meidän pitäisi nyt arvioida, voimmeko käyttää tätä ohjelmaa päästäksemme siihen, mikä mielestämme on meidän tavoitteemme, johon tulisi päästä. Voidaanko tavoitteisiin siis päästä tätä kautta, koska Minun käsittääkseni ainakaan ole kovin helppoa erotella nyt näitä kysymyksiä. Mitkä ovat akateemista keskustelua, neuvottelua ilman, että on selkeää kantaa puolella tai toisella. Ja sitten toisaalta tämä asetus, johon liittyy tämä yhteisrahoitus. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Harawi SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä kattavasta johdannosta esittelijälle. Odotan, että voimme hyvin tehdä yhteistyötä tämän mietinnön pohjalta. Todella on kyse siitä, että tuetaan näitä järjestöjä, joilla kaikilla kolmella on tärkeä rooli, kun puhutaan sisämarkkinoiden toiminnasta ja laajemminkin maailmanlaajuisesta toiminnasta kyse on sitä, että jatketaan olemassa olevaa yhteisrahoitusohjelmaa. On ihan loogista, että Euroopan unionin puolelta, erityisesti komission puolelta, pyritään tukemaan näiden järjestöjen toimintaa, koska haluamme voida myös vaikuttaa niiden toimintaan. Tätä kautta voidaan antaa omalle äänelle lisää kuuluvuutta. Lisäksi rahoitusta varmasti tarvitaan, kun ajatellaan julkista etua juuri. Se on otettava huomioon, koska muutenhan yksityiset muut pelaajat lähtevät laatimaan tällaisia standardeja. Ja tuskin se aina silloin onnistuisi parhaalla tapaa. Kuitenkin minulla olisi muutamia huomioita parlamentti varmasti voisi pyrkiä tässä availemaan keskustelua ja pyytämään asioita komissiolta, pyytämään, että siellä kiinnitetään huomiota joihinkin asioihin. Näiden järjestöjen rahoitus. Niiden lisäksi pitää hyvin voida valvoa, seurata, mitä siellä tehdään, mikä voitaisiin hoitaa paremmin, mitä voitaisiin tehdä ehkä enemmänkin. Kriisi, jossa elämme, on osoittanut selkeästi sen, miten tärkeitä tilinpäätös- ja tilintarkastussäännöt ovat. Ja se, minkälaista kieltä käytetään tässä yhteydessä, sen pitää olla kaikkien ymmärrettävissä. Kysymys kai on se, että tilinpäätös- ja tilintarkastussäännöt eivät myöskään saa olla liian monimutkaiset. IFRS-standardit esimerkiksi 4000 sivua ilmeisesti tarvitaan selittäkseen näitä standardeja. Siis avoimuus olisi yksi seikka tässä. Näin on kai oletettukin, että nämä kokoukset esimerkiksi ovat avoimia, mutta tietenkin vain kourallinen pystyy ymmärtämään ja seuraamaan näitä keskusteluita. Riippumattomuus, näiden järjestöjen riippumattomuus itse alasta on myös tärkeä seikka. IFRS tässä jälleen komission rahoituksen lisäksi itse yrityksiltä tulee tukea. Totta kai yrityksillä on tuntemusta tältä alalta ja kokemusta myös, asiantuntemusta, mutta pitää olla tietynlaiset takeet siitä, että on riippumattomuutta. Eli miten eturistiriidat hoidetaan tällaisissa järjestöissä, se on tärkeä kysymys. Ajattelisin siis, että Näihin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota. Sitten julkiset tilit. Tiedätte, että tähän on julkisella sektorilla omat järjestönsä verrattuna yksityisen ja julkiselta sektorilta. Tai julkisen sektorin osalta voidaan pohtia sitä, voidaanko ajatella, että käytetään samoja kuin yksityisellä sektorilla vai onko tietyt eurooppalaiset standardit? No tässä on siis sellaisia seikkoja, joita meidän kannattaa tarkemmin tutkia, niistä keskustella, mutta kaiken kaikkiaan uskoisin, ettei tässä nyt synny mitään ideologista keskustelua. Tärkeää on, että nämä järjestöt hyvin toimivat. Periaatteessa on hyvä, että niitä tuemme, mutta meidän täytyy myös olla varmoja siitä, että järjestöt toimivat hyvin. Avoimuuskysymykset, eturistiriidat ovat sellaisia asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota. Kiitos paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi Klints liberaaleista. Kiitoksia. Voin ainoastaan toistaa samoja asioita kuin kaksi edellistä puhujaa. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta on välttämätöntä, että meillä on yhtenäiset tilintarkastusstandardit, tilinpäätösstandardit ja me otimmekin oikeastaan ensimmäisen vuonna 2005 nämä standardit käyttöön. Nyt IASB, joka toimii Lontoossa, on hyvin anglosaksinen ja me olimme tuolloin aikaisemmin vähemmistössä. Nyt tilanne on hieman muuttunut ja amerikkalaisten läsnäolo ei ole enää niin määräävää. Mutta tilanne ei kuitenkaan ole vielä kyllin tasapainoinen, koska Yhdysvallat edelleen ei, ei ole valmis käyttämään IFRS. Heillä on omat standardinsa. Olemme ajaneet tätä jo vuodesta 2004 ja Alexander Schaub sanoi aikoinaan, että kyseessä oli ainoastaan muutaman kuukauden asia. Tämä hoituisi muutamassa kuukaudessa, mutta edelleen tämä on pelkkä toivomus. Ja minusta näyttää, että tämä ei tule myöskään muuttumaan mihinkään. On hyvin tärkeää, että saamme vahvistettua asemaamme IASBssä. Ja tärkeää on myös saada pysymään IFRS soveltavat maat mukana. On tärkeää, että meillä on kansainväliset standardit ei pelkästään de facto eurooppalaiset standardit. Tämä olisi ristiriitaista. Meidän täytyy huolehtia siitä, että Intian, Kiinan, Japanin ja Meksikon kaltaiset maat, jotka haluavat ottaa standardit käyttöön tai jo näin tehneet, niin täytyy muistaa, että niilläkin, tai nekin haluavat vaikutusvaltaa, joten on tärkeää, että toimimme oikealla tavalla. Ja kuten täällä todettiin, emme ole ainoita, jotka tätä pohtivat. Eli miltä näiden järjestöjen budjetti ylipäätään näyttää, mikä on EUn prosenttiosuus maksuista, saammeko myös rahoituksellisesti merkitsevän painoarvon vai ei. Minun on todettava, että että niiden tahojen määrä, jotka käsittelevät näitä aiheita, on suorastaan pelottavan suuri. Erilaisia säätiöitä ja järjestöjä on niin paljon, että minua alkaa pyörryttää. Eikä ole todella helppoa ymmärtää, mistä on kyse. Joskus pohdin, pitäisikö ottaa käyttöön nolla budjetti. Miten toimisimme, jos lähtisimme liikkeelle aivan nollasta, aivan tyhjästä? Tästä ei välttämättä olisi mitenkään haittaa koko järjestelmälle, eikä tässä nyt tietenkään ihmeitä tehdä yhdessä yössä, mutta kyllä tässä olisi hieman pohdittavaa. Sitten EFRAGin ja BIOBin julkisen edun valvontalautakunnan ja tilinpäätösraportoinnin neuvontavan ryhmän rooli on myös hyvin tärkeä asia tulevaisuuden kannalta. EFRA, EFRAGhan on tällainen komission neuvoa antava elin ja näin tulisi ollakin, mutta PIOBn kohdalla voidaan pohtia, minkälainen tulevaisuuden rooli sillä tulisi olla. Juurissa ollaan äänestämässä tilintarkastus, tarkastajia koskevasta direktiivistä, samoin Ekonissa. Eli täytyy katsoa, miten nämä valvontakomiteat tähän suhtautuvat, mikä niiden rooli on. Ja kysymys siitä, kuinka paljon voimme rahoittaa PIOBtä, joutuu odottamaan niin kauan, että meillä on lopullinen vastaus. Esmallekin tulee uusia tehtäviä, jotka ehkä sitten koituvat haitaksi PIOBlle, eli tilanne on vielä epäselvä. Ja on selvää kuitenkin se, että puhumme siitä, että meillä on yhtenäiset tilinpäätöstandardit Euroopassa ja ponnistelemme sen eteen, että näin todella on mutta de facto näitä ei kuitenkaan ole. Esimerkkinä tästä on tällainen vaikeuksessa oleva äärialueen EUn maa, jossa arvioidaan sen valtion lainojen korkoa. Tähän suhtaudutaan eri kriteerein hyvin eri tavoin. Joskus Puhutaan 22 prosentista, joskus taas 55 prosentista. Vaikka tässä taustalla oli sama valvontataho. Eli massa A sanotaan, että et kirjoita sinne taseeseen 100, vaan 22, muu kirjataan alas. Ja toisessa maassa luku on taas täysin erilainen. Eli tässä on edelleen työsarkaa, se on selvä. Ja myös kattojärjestö, joka valvoo tavallaan näitä valvontakomiteoita, niin senkin osalta pitää ehkä tehdä vielä joitakin päätöksiä, eikä mitenkään vähäpätöisiä sellaisia. Ja niin sitten viimeinen asia, joista, josta esittelijä puhui, eli IAS-asetuksen tarkastus. Tämä luvattiin meille jo 12 kuukautta sitten, mutta nyt meidän on varmistettava, että näin tulee todella jossain vaiheessa tapahtumaan, että tarkastus saadaan. Nyt kun meillä on Lissabonin sopimus ja uudet säännöt, niin pitää todella huolehtia siitä, että toimitaan uusien sääntöjen mukaisesti eikä vanhojen. Kiitos. Seuraavaksi vihreistä Giegold. Gracias, presidente. Kiitos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Uh, like to make a few uh, first remarks. So thanks for, for... Eh, muutama ensi kommentti. Ajattelin, että avainkysymykset olivat jo esittelijän ehdotuksessa mukana ja, ja myös kollegat viittasivat niihin, mielestäni tämä mietintö on niin kiinnostava, että siinä meillä, meillä on tilaisuus keskustella jälleen, niin kuin Wolf sanoikin, koska eihän tämä mitään uutta keskustelua ole. Voimme puhua siitä, miten EU suhtautuu globaaleihin standardin asettajatahoihin. On aivan selvää, että meidän etumme mukaista on globaalit standardit ja monilla aloilla kannattaa, että on tällaisia vertailtavia standardeja olemassa ja siksi olenkin Wolfin kanssa samaa mieltä ja muiden kanssa, jotka sanovat niin, että itse asiassa sinällään tässä on jo oma arvonsa ja vaikkakin rakenteet usein ovat kasvaneet ajan mukana – ja mitään johdonmukaisuutta ei ole siinä, miten globaaleihin standardeihin päädytään, miten globaaleja rakennetaan, rakennetaan, mutta meillä on kuitenkin oma etu tässä asiassa ja meidän pitää kehittää. Niin tämä näkyy erilaisissa järjestelmissä, jotka perustuvat YK, toiset rakenteet perustuvat vaikka Baselin komitea toisenlaiseen rakenteeseen. IOSKolla on oma taustansa ja historiansa ja SVllä ja muilla instituutioilla, joista me täällä puhumme. En usko, että pystymme muuttamaan tätä yhdessä yössä tai päivässä, emmekä pysty globaalin rakenteeseen soveltamaan yksi, y, yhtä ainoa mm, säännöstä, jota käyttäisimme täällä Euroopassa. Euroopan toiminnot ovat periaatteeltaan varsin selkeitä vastuuvelvollisuus, avoimuus, demokraattisuus ja niin edelleen. Kaikki perus ajatukset, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen. Tätä ei löydy globaalilta tasolta, koska ei ole mitään globaalia valtiotakaan. Tämän takia me emme pysty keksimään hetkessä mitään globaalia valtiota. Tietysti teoreet, poliittisena tavoitteenahan täytyy olla kulkea tämän su- tähän suuntaan, että eurooppalaiset antavat panoksensa sille, että rakennetaan instituutioita, jotka täyttävät nämä standardit ja ainakin pitkälti ovat täyttävät perusoikeuksia niin kuin ne on globaalilla tasolla määritelty. Ja nyt keskityn IASB. -hen. Jos me tarkastamme tätä asiakokonaisuutta, niin IASB tuottaa globaalia, eh, globaaleja tavallaan yleis- yleishyödykkeitä. Tämä ei ole mitään yksityistä toimintaa, koska tilinpäätöstandardit ovat globaaleja sääntöjä, kaikkia hyödyttäviä asioita. Meillä, me vierailimmekin IASBssä joulukuussa. Hyvä keskustelu. Olle Smith oli mukana, samoin sihteeristö osallistui matkaan. Se oli todella kiinnostava vierailu. Me otettiin tervetulleeksi todella lämpimästi ja kunnioittavasti, mutta samalla tämä oli tämän kokemusta tuskin koskaan tulen unohtamaan, koska me tapasimme tämän globaalin lautakunnan SBS ja se oli todella hieno mielipiteenvaihto. Toisaalta mielestäni on erittäin, oli kiinnostavaa, kuinka, minkälaista itseluottamusta tällaisessa to, toiminnassa oli esillä verrattuna demokraattiseen laitokseen, kuten me. Sitten myös se, miten eri jäsenet, jotka edustavat siellä tavallaan omaa maataan, vaikka tietenkään eivät mitään valtioita edusta, vaan pikemminkin maantieteellisestä tasapainosta on kysymys. Ja tiettynä standardina pitäisi olla se, että meidän eurooppalaisten pitäisi esittää kysymys, kenelle ne ovat vastuulliset, jotka edustavat Euroopan alueita. alueita. Tietenkään ne voi odottaa, että kiinalainen edustaja on demokraattisesti valittu ja siltikin me haluamme tehdä yhteistyötä globaalilla tasolla. Siksi emme voi vaatia demokratiaa kaikilta, mutta eurooppalaiset edustajat, heiltä pitäisi voida kysyä, miksi edustaja, joka edustaa Saksaa tuleekin Deutsche Bankista. Tämä hämmästyi minua. Ei niin, että ajattelisin, että joku, joka on peräisin Deutsche Bankista, ei sopi tähän tehtävään, mutta yleensä Euroopan tasolta pitäisi Euroopasta maata pitäisi edustaa jonkinlaisen henkilö, joka, jonka valinta perustuu jonkinlaiseen demokraattiseen valintaan ja päätökseen. Tämä oli minusta varsin kiinnostavaa. Sen toinen asia, joka minusta oli kiinnostavaa, oli se tapa, miten siellä asioista keskustellaan ja asioita käsitellään. Avoimuusstandardit tuntuvat varsin kohtuullisilta mielestäni. Jos siellä ei ole tämän standardeja, se pannaan nettisivulle, kaikki voivat kommentoida. Todella julkista, avointa, tietää kuka minkäkin näytöksen on tehnyt ja lopuksi sitten tehdään päätös eri tahoilla eri laitoksissa. Mutta sekin oli kiinnostavaa, että avoimuuden kohdalla kaikki ovat tasa-arvoisia. Jos yksi tilinpitäjä esimerkiksi Kukin saarilla, hänellä on jonkinlainen mielipide, niin hänellä on ihan sama relevanttius kuin jos Euroopan parlamentti tekee jonkun päätöksen – Samalla tasolla näitä asioita käsitellään, vaikkakin kansainvälinen parlamentti, kuten Euroopan parlamentti, tässä on pyydetty maakohtaisia raportointeja. Emme saaneet edes vastausta kolmeen vuoteen. Vasta kun herra Hogevos tuli virkaan ja vieraili täällä, hän lähetti vastauksen entinen pääjohtaja ei tähän vaivautunut. Joten ketä mitenkin keskustellaan, äh, kohdellaan. Sitten avoimuus ja budjetti Eurooppa maksaa paljon, me maksamme paljon ja vieläkin meiltä pyydetään paljon rahaa. Yksi kysymys, jonka Wolf Klinskin esitti, kuinka paljon muut maksavat ja onko tämä oikea suhtaista. Sitten toinen kysymys, maks, onko raha samansuhtainen kuin vaikutusvalta, jonka saamme. Ja sitten ja sitten vielä kolmas kysymys, kuka muu vielä maksaa ja minkä sain tietää tämän veron aikana, että suuret tilinpitoyritykset maksavat aika paljonkin budjettiin, enkä tiedä, kuka, kuinkakin paljon maksaa ja haluaisin tämän tietää yksityiskohtaisesti ja haluaisin senkin tietää, kuinka paljon vaikutusvalta herrahalle saavat vastineeksi. Vielä lopuksi Tämän takia meidän pitäisi suhtautua myönteisesti näihin toimielimiin periaatteessa, koska me haluamme globaaleja instituutioita, mutta meidän pitäisi kuitenkin eurooppalaisena esittää omat kysymyksemme perustuen omiin arvoihimme, demokraattinen tili, tilivelvollisuus, avoimuus. Jos käytämme julkisia veroja, ka, ka, kansan verorahoja, mitä saamme tästä vastineeksi. Ja me, minulle ei vielä riitä se, että on neuvoa antava eli jossa he, jonne herra Barnier voi joskus mennä vieraille. Häntä hän kunnioitan kyllä kovasti, mutta yleensä rahalla, omalla rahalla pitäisi pystyä maksamaan ainakin se, että Euroopan edustajat toimivat meidän arvoimme mukaisesti, siis että heidät on valittu demokratian perustein. Tämä on mielestäni oikein hyvä hetki todella keskustella näiden instituutioiden kanssa standardeista ja siitä, kuinka haluamme eurooppalaisten arvioiden ja periaatteiden näkyvän tässä toiminnassa niin, että se todellakin vastaa niitä arvoja, joiden puolesta niin monet Euroopassa ovat kärsineet ja niin paljon demokratian puolesta. Ihmiset ovat taistelleet ja tehneet työtä näiden arvojen puolesta, että kun siirrytäänkin globaalille tasolle, niin me kyllä haluamme ainakin eh, vastineeksi omalle panoksellemme, että näitä perusarvoja noudatetaan. Haluaisin, että tästä keskusteltaisiin kuulemisessa täällä parlamentissa. Meidän pitäisi avoimesti keskustella relevanttien tahojen kanssa ja myös keskustella organisaatioista muutoksista, jotka liittyvät näihin arvoihin. Jätän asian nyt tähän ja odotan mielenkiinnolla erittäin jännittävää ja kiehtovaa mietintöä. Minä ihailen tätä herra esittelee, koska mielestäni tämä on todella kiehtovaa, kun rakennetaan jotakin demokraattisempia toimielimiä myös tilinpidon kannalta globaalilla tasolla. Kiitoksia. No, Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi ECR-ryhmästä. Interesting and fascinating. Mielenkiintoista ja kiehtovaa oli myös edustaja Kiegoldin puheenvuoron kuunteleminen. Edustaja Kama on pyytänyt minua puhumaan hänen puolestaan. Hän on ECR-varjoesittelijä, joten minä haluan nyt esittää englannin sisälukutaitoni. Kama sanoo, että viimeksi kuluneen vuoden aikana olen ollut yhteydessä moniin investoijiin, jotka ovat tuoneet huolensa esiin tästä hankkeesta, jolla pyritään luomaan tilinpäätös- ja tilintarkastussääntöjä kansainvälisellä tasolla. Kannan saman huolen siitä, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset standardit pyrkivät vähän eri tavoitteisiin. Nyt molemmat järjestelmät ovat sekaantuneet ja vesittyneet. Yhdysvalloissa – tilinpäätösasiat vuoden 30 jälkeen, suuren laman jälkeen, on pyritty vastaamaan hyvin niukalti, mutta kuitenkin markkinoiden vaatimuksiin. Euroopassa meillä on pitempi historia ja on ollut keskeisempi rooli sillä, että ajetaan parempaa yritysten johtamista hallinnointia. Ainoastaan tilintarkastajat voivat tilinpäätöksen allekirjoittaa, jos ne ovat aidosti oikeat, reilut ja osoittavat, että sijoittajien ja osakkeenomistajien oikeuksista huolehditaan. Viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana kansainvälinen hanke IASBn koordinoimana on johtanut siihen, että nyt on kompromissia tehty, vesitetty eurooppalaista lähestymistapaa ja nyt näyttää siltä, että kansainväliset standardit, joita on tähän mennessä luotu ja joita on otettu käyttöön vuoden 2002 jälkeen, ehkä ovat väärin saaneet tukea. IFRS-standardeja voidaan tukea ainoastaan, jos ne vaatavat niihin vaatimuksiin, joita on EUn yrityslainsäädännössä – Mielestäni tarvitsemme täyden keskustelun niiden roolista. Mikä on tilinpäätösten ja tilien vai merkitys Euroopassa? Jos olemme tyytyväisiä Yhdysvaltain malliin, jossa tiedetään, kuinka paljon on varoja vastattavaa tietyllä hetkellä, mutta, niin silloin se riittää. Mutta jos haluamme tilinpidon käyttää, antaa neuvoa yritysjohdolle esimerkiksi siitä, miten yritystä hoidetaan sijoittajien etujen mukaisesti. Meidän pitäisi jatkaa ehkä eri tiellä. Kyllä minä haluan kansainvälisten tilinpitostandardien lähentymistä. En kuitenkaan voi tukea tätä hanketta, jos tässä pyritään luomaan yhteiset huonot standardit, jotka eivät selkeästi osoita yrityksen talouden tilaa, niin kuin vaaditaan EUn lainsäädännössä. Näin sanoo edustaja Kamal. Kiitos. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia kovasti. En tiedä, haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Donc... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt olemme kuulleet perustavanlaatuista ongelmakohdista, suurista kysymyksistä, joita kannattaa käsitellä nyt tulevina kuukausina. Puhuttiin herra Barnien lupaamasta arvioinnista, joka alkaakin varsin pian. Olemme laatimassa tarjouskilpailua, laadimme, olemme pyytäneet tutkimusta. Kaikki etenee varsin konkreettisesti ja Tämän antaa, kun tämä operaatio loppuu joskus ensi vuoden puolessa, joten tämä on lähtenyt jo liikkeelle rinnakkain. Tämän kanssa täällä mainittiinkin tehtävä, joka annettiin herra Philip Maistatille. Tehtävän antajan oli herra Barnier. Tämä johtuu keskustelusta, jota käytiin marraskuussa ja marraskuussa Ecofinissa. Tarkoitus on miettiä, miten voidaan vaikuttaa tehokkaalla tavalla koko tähän standardointiprofessaatioon, standardointiprosessiin tilinpäätöskysymyksissä on komission neuvontava komi- tekninen komitea, on ARK, jäsenvaltioiden komitea ESMA, rahoitusmarkkinaviranomainen, miten me välitämme näkemyksemme IASBlle. Herra Maistat on alka, alkaa tehtävänsä nyt ja hänen suosituksiaan odotetaan joskus marraskuun loppupuolella, joten me odotamme paljon erilaisia vastauksia näihin tärkeisiin kysymyksiin. On puhuttu myös varovaisuusperiaatteesta, viitan siihen, mitä herra Kamal otti esille, varovaisuutta suhteessa neutraaliuteen. Kaikki nämä käsitteet, jotka mainitaan tässä käsitteellisessä puitteistossa, joka on jonkinlainen raami tai kehys, joka on merkittävä, mutta sitäkin ollaan nyt tarkistamassa IASB on juuri aloittanut tämän puitteiston tarkasteluvaiheen, joten nyt on aika todellakin näitä kaikkia asioita käydä uudelleen läpi. Ajoitus on olemassa, monia hankkeita on meneillään. Tietysti ihanteellista olisi, että toimittaisiin järjestyksessä, odottaisiin vastauksia kuhunkin, mutta ongelmana on sekin, että tämänhetkinen rahoitusohjelma päättyy tämän vuoden lopussa, ja jos me haluamme säilyttää eurooppalaisen vaikutusvallan, mitä tässä jo kommentoitiin, niin komissio on sitä mieltä, että sitten pitäisi voida jatkaa tätä rahoitusta, erityisesti ISBC, jotta kuuluttaisiin tähän valvontalautakuntaan, josta on puhuttu. Se on yksi, yksi ehto, että sinne kuuluu on vaiku antaa rahoitusta tälle säätiölle ja IFRS-säätiölle on puhuttu, mutta myös ISBC IASB-jäsenten nimittämisestä. Ne, jotka näitä sanoja laativat, on tärkeää, että kansallisuudet ovat edustettuna tasapainoisella tavalla. Myös tau- erilaiset taustat ihmisillä otetaan huomioon, että ei ole mukana vain oman sektorin e-, edustajia, vaan katetaan tasapainoisesti eri intressejä. Ja juuri tämä seurantalautakunta valvoo valintakriteerejä IASBn jäsenten kohdalla. On tärkeää jatkossakin olla tässä seurantalautakunnassa, että voi vaikuttaa asioihin. Aina voidaan parantaa näiden järjestöjen hallin, hallintoa ja johtoa. Mutta jos katsoo asioita, asioita taaksepäin, niin kymmenessä, vu- kymmenä vu- vuotta sitten, tai kymmenessä vuodessa IASB on kehittynyt valtavasti. Se oli ennen aivan pikkuruinen, pikkuruinen järjestö, varsin anglosaksen, niin kuin täällä sanottiin, nyt sitä on tullut sellainen järjestö, joka on paljon avoimempi, ja sitä täällä keskustelussakin korostettiin. Joten vähän tässä kontekstissa komissio teki oman ehdotuksensa. Katso vielä täällä muistinpanoja niin nopeasti. Tässä puhuttiin myös eh, standardien tukemisprosessista on tietyt kriteerit. Tämä onkin ratkaisevan tärkeä tietysti ja myös sellainen asia, jota tullaan tarkastelemaan uudestaan sitten, kun tämä evaluaatio arviointivaihe on viety loppuun ja herran maissa on suorittanut oman tehtävänsä. Nyt taisin käydä nämä kohdat läpi. Kiitoksia. Kiitoksia komissiolle näistä kommenteista. Puheenvuoro on pyytänyt vielä Giegold. really Niin, tämä on mielenkiintoista. Lähtäkää terveiset Maistatille. Aina kun olemme käyneet keskusteluja hänen kanssaan, hän on tehnyt vaik- hyvän vaikutelman. Ja varmasti hän pystyy muuttamaan asioita IASB, jos hän pystyy siihen yhtä hyvin kuin aikaisemmissa tehtävissä, niin se olisi hienoa. Minua kiinnostaisi, olisiko meidän mahdollista saada tietoa hänen saamastaan mandaatista niin, että voisimme käydä tästä rakentavia keskusteluja – Minua kiinnostaa kaikki demokraattisen tili- tai vastuuvelvollisuuteen ja avoimuuteen liittyvät kysymykset budjetista ja vaikutuksista. Ovatko ne osa hänen mandaattiaan? Ja sitten, onko tämä anglosaksinen vai ei? Ei se nyt niinkään ole ongelmani. Mutta tässä pyritään saman aikaan eurooppalaisia standardeja. Kyllä anglosaksiset standardit ovat usein aivan yhtä demokraattisia kuin eurooppalaiset. Tämä ei ole se itse asia, mutta IASB on rakenteeltaan aivan yhtä vähän saksalainen, tsek, tsekkiläinen, yhdysvaltalainen tai brittiläinen. Tämä itse, tämä taho itse rekrytoi henkilökuntansa. Se ei ole syntynyt siis demokraattisesti, eikä se noudata tällaista julkista, normaalia demokraattista toimintaa, kun se tuottaa julkisia hyödykkeitä. Eli tämä mandaatti kiinnostaa minua kovasti. Haluaisin siitä lisätietoa. Kiitos. Haluaisiko esittelijä Stolojon esittää loppukommentteja? Mr. President. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Olin varma, että kuulisin täällä mielenkiintoisia kommentteja tähän mietintöön liittyen, koska minulla meni paljon aikaa, kun yritin selvittää itselleni, mitä tässä mietinnössä on tarkoitus tehdä. Ongelmana on se, että meillä on tässä nyt työ tehtävänä. Ja täällä otetaan esiin nyt monia sellaisia kysymyksiä, joista olen aivan samaa mieltä. Mutta nyt ei ole aika valitettavasti ratkoa näitä kysymyksiä tämän mietinnön kautta. Edustaja Klints. Otitte esiin kysymyksen julkisen edun valvontalautakunnasta, jonka on tarkoitus valvoa kansainvälistä järjestöä, ja kaikkia muita julkisia standardointiprosessissa toimivia tahoja. Ja te kysyitte, tulisiko meidän rahoittaa tätä järjestää edelleen vai ei. Oikeastaan minusta tuntuu, että meidän tulisi edelleen jatkaa rahoittamista miljoonaa seitsemälle vuodelle. Se ei ole suurin summa tässä. Ja itse asiassa Euroopan komissio on yksi rahoittajataho ja 20 jäsenestä tässä PIOB, julkisen edun valvontalautakunnassa. Ja minusta tuntuu, että me tarvitsemme kyllä meidän äänemme tähän järjestöön mukaan. Meillä pitäisi olla tässä sormemme pelissä. Meidän yhteisrahoituksemme 22 prosenttia kokonaisbudjetista samansuhteisesti kuin edellisessä ohjelmassa. Itse asiassa vuonna 2011 samaa yhteys, yhteisrahoitusosuus budjetista, 32 prosenttia. Tämän organisaation kanssa meillä oli sitoumus edellisessä mietinnössä, että järjestön tulisi saada monipuolisuutta rahoituslähteisiin, koska oikeastaan vain kaksi, siis kansainvälinen tilin pitäjien järjestö ja Euroopan unioni. Aikaisemmassa ohjelmassa annettiin ikään kuin tehtäväksi tälle järjestölle vähän monipuolistaa tulonlähteitään. Minä kysyin, onko tämä tehtävä hoidettu ja ilmeisesti on. Edustaja Kinkoldin ehdotus, että järjestettäisiin kuulemistilaisuus täällä valiokunnassa, johon osallistuisivat nämä kolme järjestöä, joita rahoitetaan EUn budjetista. Tämä on hyvä ajatus. Minä keskustelen puheenjohtaja Bausin kanssa kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Hän katsoo minua nyt tässä melko tarkkaan. Eikä ole niin, ettei meillä ole rahaa tähän. Ehkä se voidaan säästää tuosta 58 miljoonasta. Suuri kuulemistilaisuus siis. No lopuksi yksi seikka. Meillä on tämä uusi tehtävä, uusi erityisneuvonantaja Philip Maistat. Hänen tehtävänsä on marraskuun loppuun mennessä esitellä Ekon valiokunnassa, meidän valiokunnassamme raportti ja kertoa, mitä tulisi tehdä, jotta voidaan parantaa kaikkien näiden järjestöjen hoitoa hallinnointia. Minäkin toivoisin Gigoldin tavoin, että mahdollisimman pian päästäisiin keskustelemaan Ekon valiokunnassa tämän uuden erityisneuvonantajan kanssa. Kiitos. Kiitoksia Stolojan. Nyt sitten määrä ajat Tämä esitellään 11.4. Tarkistusten jättämisen määräaika on 34. Tarkistuksista keskustellaan 28.5. Ja valiokuntamme äänestää tästä 24.6. Täysistuntoäänestyksestä ei ole vielä sovittu. Näin olemmekin päässeet kokouksemme loppuun. Ilmoitan kuitenkin huomiseen liittyen, että vuoropuhelua keskustelu euroryhmän puheenjohtaja Dyselblumin kanssa järjestetään salissa 3C50, ei tässä salissa. Ja Pyytäisin, että olette paikalla tasan kello yhdeksältä, koska puheenjohtajan pitää poistua paikalta 10.30 ja meillä on myös äänestyksiä toimitettavana. Kiitoksia.